this? Yeah, yeah, thank you. Darf Sie bitten Platz zu nehmen? Pyytäisin teitä istuutumaan, hyvät naiset ja herrat. Ashtray without, without possibility. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Kiitokset, hyvät naiset ja herrat. Darf Sie, Herr? Haluan toivottaa teidät sydämellisesti tervetulleeksi, herra Tsekin tasavallan presidentti, herra Zeman, tänne Euroopan parlamenttiin. Meille on suuri kunnia, että voimme toivottaa teidät tänään täällä tervetulleeksi. Te olette ottanut presidentin tehtävät vastaan tavoitteenanne se, että Tsekin tasavallan eurooppalaista tuntemusta vahvistetaan ja että Tsekin tasavalta tulee jälleen eurooppalaisen politiikan keskiön. Uskon, että tästä te ansaitsette suuren tunnustuksen ja kiitoksemme ja odotamme mielenkiinnolla teidän puhettanne, herra presidentti. Olkaa hyvä.